Eh, muutamia muutos- ja nimitysehdotuksia valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä nimitykset löytyvät tämän istunnon pöytäkirjasta. Jos niihin ei ole pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä esitetty huomautuksia, nimityksiä pidetään hyväksyttyinä. Eri valiokunnat ovat päättäneet